Se siete d'accordo, possiamo cominciare. Jos teille sopii, niin voisimme ehkä nyt aloittaa muutama minuutin myöhässä. Jatkamme valiokunnan kokousta. Meillä oli hyvin intensiivinen aamupäivä. Me tavasimme neljä valtio Kreikan ministeriä, ja he tarkastelivat hyvin tärkeää ja keskeistä ohjelmaa, joka koskettaa seuraavia kuukausia. Ja nyt jatkamme sitten valiokunnan kokousta. Käsittelemme tarkastuksia tärkeään mietintöön, kuten kaikki tiedätte, 24. päivä helmikuuta ylimääräisessä kokouksessa Strasbourgissa äänestämme tästä, jotta voimme pitää kiinni aikataulusta ja pystymme käsittelemään tämän valmisteluvaiheen ennen vaaleja. Meidän pitää tehdä työmme nyt parhaalla mahdollisella tavalla ja nyt käynnistämme keskustelun tarkistuksista. Meillähän on ollut jo useaan otteeseen keskustelua tästä tärkeästä aiheesta. Ja esittelijä jo Vera voi sitten käyttää puheenvuoron ja selittää tarkistuksia. Sitten täällä on sijaisia paikalla, kaikki ovat valmistautuneet tähän hyvin, eli varmastikin keskustelusta tulee hedelmällistä. Pilar, silloin on puheenvuoro, ole hyvä. Eh, eh. Kiitoksia puheenjohtaja. Pyydän anteeksi tästä pienestä viivästyksestä. Meillä oli vähän kiireellinen kokous tänä aamuna, mutta joka tapauksessa me olemme hyvin aikataulussa, kun keskustelemme nyt kaikessa rauhassa näistä tarkistuksista, Puhun aika lyhyesti, koska haluaisin kuulla kollegoiden kantoja ja usean kertaan olen ollut kokouksissa varjoesittelyiden kanssa ja meillä on nyt muitakin tapaamisia. Ja kerron sitten kantani eri osin tätä pakettia. Mitä tulee televiestinä sisämarkkinoihin, niin haluaisin nyt aluksi sanoa, että huolimatta siitä, että on ollut valtavia aikatauluongelmia komissiossa, niin kuitenkin täytyy nyt tunnustaa, millaista päättäväisyyttä komissiossa on ollut. Erityisesti komission sen Cruz on toiminut ponnekkaasti, jotta tämä lainsäädäntökausi ei päättyisi ilman, että esitellään toimenpidepaketti, jolla voidaan edistää merkittävästi sisämarkkinoiden kehittämistä televiestinnän alalla. Sehän on peruspilari tietyssä mielessä, kun ajatellaan digitaalisia sisämarkkinoita ja digitaalista taloutta. Meidän pitää kehittää digitaalista taloutta ja digitaalisia sisämarkkinoita. Se on hyvin keskeistä. Sanoisin seuraavaa. Euroopan parlamentti on nyt tilanteessa, olemme viimeisessä ainutlaatuisessa vaiheessa, no tämä nyt on, on jo tämän lainsäädäntökauden loppuvaihe, eli meidän pitää tällä kaudella vielä antaa panoksemme siihen, että voidaan kehittää ja parantaa olosuhteita alalla, joka on siis kaikki tieto- ja viestintäteknologia. Ja tämä on ratkaisevaa, kun ajatellaan nyt työllisyyttä ja kasvua. No, meillä on hieno tavoite tietenkin, ja tämä tavoite on hyvin tärkeä, mutta meidän täytyy pohtia nyt tätä komission päätöslausmaesitystä. Tavoite on niin tärkeä, koska se vaikuttaa huomattavasti eurooppalaisten talouksien kilpailukykyyn ja niin ollen se vaikuttaa myöskin kasvuun ja työllisyyteen. Ja näistä syistä meillä pitää olla kunnianhimoa ja halua kantaa vastuumme, joka on todella suurta. No sisällöstä sanoisin heti, että kuten olen jo aikaisemmin todennut, tämä ehdotus ei saata päätökseen digitaalisia sisämarkkinoita millään tavalla. Vielä on paljon tehtävänä. Sisämarkkinoiden osalta pitää tehdä vielä paljon, ei pelkästään digitaalisten sisämarkkinoiden osalta. Mutta tämä on kuitenkin askel eteenpäin. Ja tähän liittyy erinäisiä toimenpiteitä. Ja kun ne kaikki toteutetaan, niin niiden seuraamukset ovat myönteisiä jos tehdään oikeita päätöksiä siis tietenkin. Muuten ei niin. Nämä toimenpiteet ovat tietynlaisia pilareita, jotka menevät radiotaajuuksista. Ensinnäkin meidän pitää parantaa koordinointia ja optimoida taajuuksien käyttöä. Se on ratkaisevaa, kun kehitetään digitaalista taloutta. Meidän pitää kehittää televiestintää esimerkiksi langatonta laajakaistaa. Ja tähän liittyy tiettyjä kysymyksiä, jotka edistävät kehitystä tietyissä yrityksissä kaikkialla EU:ssa. Esimerkiksi, no, jos ajatellaan vaikka, että olen välttänyt tiettyjä byrokraattisia ongelmia ja turhaa monimutkaisuutta, mitä tulee tähän yksinkertaistettuun lupamenettelyyn. Ja tässä voi olla kilpailua tiettyjen jäsenvaltioiden välillä. Niin meidän täytyy vahvistaa se, että BEREC on oikea elin käsittelemään kaikkia ongelmia, jotka liittyvät sääntelyyn, tai sääntelyyn liittyviin kysymyksiin. Näin on nähty nyt tänä lyhyenä aikana, kun BEREK on ollut olemassa. Ja meidän pitää tässä mielessä siis vahvistaa BEREKin roolia ja tunnustaa myöskin eurooppalaisten sääntelijöiden verkosto. Kun katsotaan nyt vaikka internetin luonnetta, niin mielestäni niin kuin muissakin kysymyksissä täytyy ottaa esille se, että meidän täytyy nyt lähteä näistä peruspiirteistä. Internet ei ole poissulkeva kenenkään osalta. Internet on mukaanottava. Se ei koskaan sulle ketään pois, vaan se antaa aina mahdollisuuden tulla mukaan. Ja siksi on erittäin tärkeää kehittää talouden kilpailukykyä, jotta voidaan miettiä koulutusta, viestintää, palvelun tarjoamista esimerkiksi hallituksen taholta. Mikä tahansa yritys, joka haluaa kehittää kaupankäyntimalleja, startup-yritykset, kaikki, joilla on halua, lahjakkuutta, näkemyksiä ja kunnianhimoa, niin kaikki ovet, kaikki elementit tiivistävät tiettyjä näkemyksiä ja mahdollisuuksia hyödyntää internetiä. Tämä on tietysti yksi tapa miettiä asiaa Internethän on kaikkia varten. Se on käyttäjille, yrityksille, myyjille, ostajille. Internet on aivan kaikkea sitä, mitä halutaan kehittää. Tässä on valtava tie vielä edessä tämän teknologian alalla. meidän täytyy ymmärtää kaikki nämä asiat, kun ne meillä on nyt tämä mukaan ottava, ei poissulkeva lähestymistapa, avoin, ei sulkeutunut ja niin edelleen, niin silloin on helpompi päästä yhdessä eteenpäin. Ja sitten vielä verkkovierailut. No me kaikki olemme vakuuttuneita siitä, että nyt on aika poistaa verkkovierailumaksut. No tällä on sitten monia myönteisiä seuraamuksia operaattoreille, koska tähän liittyy tietysti kysymyksiä internetin liittyen vaikkapa. Jos ei vaikka ole sopimusta paikallisen operaattorin kanssa, ja siksi tiedonsiirtokustannukset ovat hyvin korkeita, niin siitä, niitä palveluja ei sitten käytetä. Mutta jos nämä maksut poistuisivat, niin sitten näitä palveluita käytettäisiin enemmän. Tästä asiasta olemme pitkälti samaa mieltä tietyistä sävyistä. Pitää vielä neuvotella eteen edelleen. Ja täytyy sanoa, että kun olen tarkastellut näitä tarkistuksia, joita on tullut hyvin paljon, niin vilpittömästi katson, että on paljon mahdollisuuksia päästä sopuun kaikilla aloilla. Varmasti pääsemme sopuun. Varmasti voisimme saada hyvin merkittävää tukea koko valiokunnalta. Ja sitten tehdään kompromissitarkistuksia ja sitten 24. helmikuuta on loppuäänestys valiokunnassa. Ja uskon, että täysistunnossa maaliskuussa voidaan äänestää. Ja sitten olisi kolminkantaneuvottelut neuvoston kanssa syyskuusta alkaen. Olosuhteet ovat nyt erittäin hyvät, jos me jatkamme edessä yhteenpäin ja jos meillä on johdonmukainen kanta teollisuusvaliokunnassa. Sanoisin vielä, että mahdollisuudet ovat nyt olemassa, ja nyt riippuu pelkästään meistä, eikä kukaan ymmärtäisi sitä, jos emme jättäisi käyttämättä näitä hienoja mahdollisuuksia, jotta meillä olisi vahva valiokunnan kanta ja parlamentin kanta. Ja sillä tavalla voisimme hyödyntää tätä ehdotusta, jonka komissio on laatinut. Itse tässä mietinnössä olen jo ottanut monia seikkoja esiin. Ja meillä on nyt mahdollisuuksia miettiä internetiä, joka on avoin, mukaan ottava, eikä poissulkeva tai sulkeutunut internet. Kukaan ei varmaan tue tätä toista vaihtoehtoa, eli olen varma siitä, että me kaikki lähdemme sille tielle, joka on osallistava ja jolla on mahdollisuuksia kaikille. Jos me luovumme tästä mahdollisuudesta, niin me olemme sitten vastuussa tästä Euroopan kansalaisille ja jokaisen jäsenvaltion kansalaisille. Ja nyt haluaisin sitten kuulla kollegoiden kantoja. Kiitos. Grazie Pilar per questa. Kiitoksia Pilar tästä pitkästä alustuksesta. Kaikki varjoesittelijät eivät ole paikalla. Jotkut ovat antaneet puheenvuoron sijaitsilleen, esimerkiksi snt ryhmästä Edit saa puheenvuoron, ole hyvä. Chairman, thanks very much. Um, Kiitos puheenjohtaja. Pyytäisin anteeksi, että Katrin ei päässyt paikalle, mutta hän antaa minulle tekstin, jonka lukisin pääkohdista. Ja transparenssin vuoksi menen suoraan asiaan. Tämä yksi lupa, yksi yhdentyskin lupa on helpoin kompromissi esittelijän linjoilta standardoitu kaavake ja äh, ilmoitus ja lisää tietojen mahdollisuus. Tämä on kantamme. perkin suhteen kollega herra Sadonin mietintö, joka hyväksytty täysistunnossa, tarjoaa useampia ehdotuksia, miten Bergin toiminta voidaan parata. TSM liittyvät tarkistukset, jotka vaativat suurempia muutoksia, jotka tekevät siitä täysmittaiseen viraston, vaikuttavat olevan vähän asian vierestä. Kaikki ovat sitä mieltä, että Berg on jatkuvasti tehokkaampi ja että se alkaa tehdä sitä, mitä siltä haluttiin luomishetkellä että meidän mielestä sen rakennetta pidä strategisesti muuttaa omassa nimessä. Totesi, että meillä on seuraavassa kohdassa vuoropuhelua uuden merkin johtajan kanssa. Hän on omasta maasta ja voi sanoa, että hänen kokemuksensa neuvostossa ja parlamentissa työskennellessä antaa toivottavasti erittäin takeita tämän viestimerkin suhteen ei pidä muuttaa kaikkea ennen kuin se on täydessä toiminnassa. Parannuksia tarvitaan jonkun verran, mutta ne voidaan tehdä nykyrakenteissa. Bisnespalvelut ja harmonisoidut oikeussuojakeinot. Me tiedämme, että Euroopassa on aika korkeat energiahinnat, mitkä haittaa kilpailukykyä. Joten yritysten viestinnän hinnan pitäisi selvästi olla alhaisempi ja meidän pitäisi siirtää säätelyä tähän suuntaan säätely sinänsä ei ole lisäkustannus. Tämä oli viime vuoden ITRE-tutkimuksen suositus 9, joka käskee, koskee läpi, läpitunkevaa EU-digiyhteiskuntaa, jossa halutaan, että yleensä eurooppalaisessa bisnespalvelussa voidaan käyttää verkko 752, 752, 753. Nämä tarkistukset pyrkivät muuttamaan puitteen direktiivin määritelmää elektronisesta viestintäpalvelusta joko IVPn palveluiden mukaan ottamiseksi tai ei. Näin voidaan tehdä, mutta täytyy muistaa, että ne päätökset, joista me täällä päätämme, Niillä saattaa olla laadullinen muutos kaikkiin lainsäädäntöteksteihin, jotka mainitsee nuo teksti, tietojen säilyttämistä koskeva tai sähköistä kauppaa koskeva direktiivi. Vaikka varmasti voidaan uudelleen, uudelleen arvioida elektroniset viestintäpalvelut ja informaatiopalvelut. Ehkä meidän pitäisi tehdä jotain vähän muutakin kuin vain takaven kautta muuttaa määritelmä. Sitten taajuudet. Taajuuksien suhteen pitäisi pitäytyä RSPP ja nykydirektiivin puitteissa. Tämä säilyttää tasapainon julkiseen julkisten yhtiöiden ja telekomyhtiöiden kanssa, mutta sitten kaksi tekijää lisää varmuutta lisenssien minimi kestä 20-30 vuotta. Keskustelu jatkuu yhä. Ja sitten eurooppalaisempi taso, jota sitä artikla 7 kaltaisen menettelyn kautta, vaikka komission täytyy vielä osata kykynsä toimien tuollaisessa vastuussa tehtävässä tai yksilöiden osoittamisessa – interferenssi ei saa mitään vastauksia, vastauksia komission tekstissä. Katrin teki jotakin tarkistuksia, jotta uudet ja ää, olemassa olevat teknolo teknologiat voivat olla rinnakkain olemassa. Tähän asti kaikki on hyvin ja olemme useimpien esittelijöiden kohdan kanssa mieltä, mutta, mutta kaksi viimeistä kohtaa ovat vähän hankalampia. Ensinnäkin roaming. parlamentin kanta verkkovierailumaksujen poistamiseksi. Ei ole turhaa. Täällä ke- varmasti keskustellaan, että verkkovierailumaksut loppuvat 2014-2015 ja tarkistuksia ajatellen. Nämä myös täydentäviä toimia. Ää, oikeudenmukainen käy sovelletut tukkumyyntikatot, tämä oikeudenmukainen käyttö ja uudet katot. Ja, va ja no, tässä vaihtoehdot ja sanamuotoilut, niitä täytyy vielä miettiä. Ja sitten verkon neutraalisuuden suhteen muotoilut ovat kolmenlaisia internetin pääsyn palveluun parhaan, yritys, parhaan yrityksen ponnisteluiden versio. Ja, ja sitten myöskin kohtuullisen verkonhallinnan määrittely erityispalveluiden suhteen viite äh, suljettuihin verkkoihin suurissa tarkistuksia merkin määritelmän mukaan. Sitä ei voi unohtaa. Ja sitten liikenteen hallinnan suhteen pitäisikö meillä olla suljettu vai avoin kriteerilista. Nyt odotamme kompromissitarkistuksia. Se on iso tehtävä. tämä on tämä hyvä onnea Pilar. Olemme täällä auttamassa. ja Edith. E ora la parola al collega. Kiitos sitten Rode alderyhmän puolesta. Veljat sä muutos. Puhun äidinkieltäni niin tänään. En minä niin paljon aja sanoa. Lukottamatta sitä, että ei, Pilari sanoi juuri mitään, kanssa olisin eri mieltä. Yksi asia, mikä on tärkeä löydä lukkoon, on, että nyt mahdollisuuksien ikkunat ovat auki. Meillä on fantastinen mahdollisuus saada aikaan jotakin, joka luo lisäarvoa kansalaisille Euroopassa. Ja meillä on mahdollisuus saada muutoksia aikaan. Minä olen ihan varma, että me pystymään pitämään sitä aikataulusta kiinni, joka Pilar mainitsi. Hän luonnehti sen. Mehän olemme öö, yhdeksän kuukautta sitten näistä yleislinjasta päässeet sopuun ja meillä on sellainen käsitys, että Pilarin se tekevä työ vie pitkälle me, me, siihen suuntaan, josta me jo keväällä päätimme, kun yleissuuntaviivasta päätettiin. Olen oikein tyytyväinen siis mietinnöstä. Tässä on sitten kaksi aluetta, joista minä ja alliryhmä on ilmaissut, on tehnyt tarkistuksia. Ja ensimmäinen koskee verkkovuoroiluun päivämäärää. Sen pitäisi olla takaraja verkkovierailujen lopettamiseksi. Meistä se on 2015. Minä olen vähän huolestunut. En pelkää sitä, että joka mainitsi 2016. Tekemä se, että jos me annamme Berekin perehtyä tähän tutkia tähän alue, tämä hintoja. ja hintoja, asti, niin komissiossa voi tehdä 16 keväällä ehdotuksensa. Ja silloin emme sitä heinäkuun 2016 takarajaa saa saavutettua. No, pitäisi miettiä, onko ehdotettu menettely realistinen. Meistä on aika tärkeää, että kun verkkoveron äh, maksut kielletään yksityiskohtaisilla säännöillä. Niin sitten täytyy tehdä semmoista tukkopuolella. Ja se täytyy luoda jotain hintakattoja, jos emme löydä hintakattoja. Meillä on vain isoja pelaajia Euroopassa, Deutsche Telekom, Orange, Vodafone, Telefonica ja Italia Telefonica. Nämä pelaajat jäävät jäljellä. Ne satsaavat infrastruktuuriin. Ja sitten he voivat laskuttaa pieniä keskisuuria ää, operaattoreita verkkoveroista. Nämä pieni- ja keski suuret yritykset eivät lähetä kuljettajalle laskua. Ja sitten ne tavat tappiolla. Ja silloin tukahdotetaan pienet ja keskisuuret toimijat. Ja meillä liberaaleilla on tärkeää, että meillä on markkinat, joissa on paljon toimijoita ja, ja eri kokoisia. Se takaa parhaan kilpailun. Ja teemme sitä tämä verkkoviranomaksujen kieltoon pitää liittyä jotain tuukkohinta katto, joka luo lisää kilpailuja tavoin, että olemme se ja siksi haluan 2001. heinäkuuta 2015, mihin mennessä me toivomme, että verkkoveron loppuvat, että kuluttajat maksavat sit niitä ylihintoja, joita nyt maksetaan, kun käyttävät puhelinta. Ja kun pyrkivät verkkoon ulkomaan mitä tajuksiin tulee, niillä on lukea, että Pilar on laitanut mietinnön, joka on, on kunnianhimoisempi kuin komission ehdotus. Se on lahduttavaa. Me tarvitsemme kunnianhimoista taajuuspolitiikkaa. Olen tehnyt jotakin tarkistuksia itse, jotka tekevät omasta mielestä tästä vielä tarkistuksia. Ja kun on Hörmälkin karkasalmet tehneet tätä ja haluan vähän alleviivata niitä. On niitä, jotka haluavat luoda vastakkain asetteluun välillä, että digitalisointi etenee ja, tämä, ja pyrimme selvitä, että mihin me voimme käyttää mitä taajuuksia, vaan me käyttää sitä kulttuurisisältöä toisaalta. Mutta ei tässä ole mitään vastakkainasettelua vaikka digitaalia käytä ja vaikka ei käytä äh, yleisradiotoimintaa, kaikkea sitä, mitä nykyään käytetään, ta, niitä tai kasteita käytetään, ei merkitse, että kulttuuri katoaisi. Kulttuurilla on paikkansa siinä maailmassa, josta puhumme. Eli jos sitä olla kunnianhimoinen, osataan rohkeutta tehdä päätöksiä jotka viime kädessä hyödyntävät tavasta kuluttajaa. Hyvä, että voimme näyttää kuluttajalle, että työssämme teemme tarjoaa lisäarvoa. Mutta kunnianhimoinen on digitaalinen strategia Eurooppa ja kilpailun tulevaisuudessa luo työpaikkoja. Kiitos. Gracias, kollega Rode. La parola. Kiitoksia. Seuraavaksi Anders Dotter, joka on vihreiden varjoesittelijä. Ähm. Kiitoksia kovasti. Puheenjohtaja Pilar Kasialle kuuluu kiitokset tästä hyvästä työstä ja koko muutenperuspaketista, sen käsittelystä. Sosiaalidemokraattien ja liberaalien varjesittelijät ovat myöskin kiitoksensa ansainneet työstään – Minulla ei ole mitään pit, pitkiä kommentteja yleisistä määräyksistä. Kuten sanottu, olen erittäin tyytyväinen esittelijän lähestymistapaan, että tässä on päätetty kiinnittää päähuomio tiettyihin erityisaloihin, alueisiin, joka, minkä ansiosta valiokunta ja parlamentti hyötyvät siitä, että, että hän on pystynyt tästä käärimään ikään kuin tärkeimmät kokonaisuudet yhdeksi paketiksi. Äh, lainsäädäntöpaketissa on aina tällaista ylimääräistä vaikeutta, jos sitä lähdetään muutosetyksiin täydentämään, mutta joista kuista asioista on kyllä syytä äh, ehdotuksia tehdä, mm, jotka varmaan tulevat sitä parantamaan, parantamaan infrastruktuurin liittyen. Esimerkiksi, esimerkiksi että, että, äh, er, funktionaalinen eriyttäminen tasapuolisen kilpailun varmistamiseksi on tervetullutta. Se parlamentti on aina ollut sitä ja siksi tällainen funktionaalinen separointi tulee sitten esille jäsenmaissakin jälleen kerran, niin että voimme miettiä, millä tavalla sitten investointi, innokkuus, laaja teknologiaan sitten saa, saadaan pidetyksi yllä. Hyvä myöskin, että fyysinen eriyttäminen on tapetilla se, sekin niin että, että, että äh, esimerkiksi 90-luvun lopulta, äh, lopulla tämä äh, palvelujen eri, irrottaminen toisistaan on mahdollistanut sen, että useimmilla ihmisillä kuin olisi alun perin ollut mahdollista, on nyt laajakanta käytettävissä sitten nämä äh, terminointikustannukset, äh, esimerkiksi äh, mobiilipuhelinliikenteessä, Van Nistelrooy ehdottaa omassa muotoisetuksessa, että, että tarkastellaan huolellisesti näitä terminointimaksuja niin, että ne, niistäkin saadaan sitten koko joukkoetua myöskin tukkusektorille niin kuin Rode äsken totesi, että erittäin, erittäin tärkeää, jos ajatellaan mobiiliteknologiaa ja sen tulevaisuutta Euroopan unionissa. On erittäin kannustava kuulla, että avoita internettiä tuetaan laajalti kaikista puolueista, puolueissa, mutta siinä yhteydessä on pidettävä varansa, ettemme että tule sitten tällaista suljettua internettiä päästäneeksi takaoven kautta livahtamaan mukaan kuvaan Tämä olisi, jos jo aikoinaan ollut äärimmäisen, äärimmäisen hyvä innovaation ponnin, erityisesti palvelusektorilla, jos sellainen olisi jo pitkään ollut myöskin digitaalisilla yhtenäismarkkinoilla ja varsinaisilla markkinoilla myöskin. Me tiedämme, mitä, mikä tämä suljettu verkko on ja millä tavalla niin miten niitä on sitten pohdittu ja vatvattu näissä varjoesittelyjen kokouksissa ja valiokuntakokouksissa on, on asioista jankutettu, mutta ymmärtääkseni nyt on jo aika hyvä pohja poliittisten ryhmien yhteisymmärrykselle. Niin, saa, haluamme hyvinkin innovatiiviset, innovatiivisen toiminta-alustan, jossa kaikki voivat sitten toimia eteenpäin suuntautuneesti. Mitä sitten tulee erityispalveluihin, Nehän on äh, monien, puhe, monien äh, puolueiden puheenvuoroissa mainittu ja on myöskin muissa valiokunnissa otettu keskustelussa mukaan. Äh, jos äh, ajatellaan, mikä, mitkä meidän palvelut ovat ja sen, niiden määrittely ja ketkä sitten näitä erityispalveluja voivat jatkossa tarjota. Monet muutosyritykset ovat, puhuvat tietoyhteiskunnan palveluista ja siinä sivutaan kilpailukykyä, innovaatioita sellaisten palvelujen välillä, jotka käyttävät tällä kommunikaatioinfrastruktuuria päästäkseen sitten loppukäyttäjien luo tavalla tai toisella. Olen tullut ymmärtänyt monelta, että, että ne ovat erittäin huonosti, huonosti säänneltyjä. Olen ensimmäisten joukossa myöntämässä, että ovat kyllä erittäin huonosti, huonosti kokonaisuudessaan laadittuja, jos ajatellaan tätä koko palvelualan sääntelyä. Koko telekommunikaatiosektori ansaitsisi huomattavasti paremmat säännöt ja siihen ehkä sitten tarvitaan tueksi kattavampi selvitys, jotta saadaan sitten todetuiksi, todetuksi minkälaisia toimijoita täällä on. Tässä tulee ihmisoikeuskysymykset, äh, antitrust-kysymykset, äh, trustikysymykset, tämän tyyppiset asiat sitten selvitetyksi. Eli siksi äh, kannetaankin edustaja Herzogin kommentteja lämpimästi, että pyydetään komissiolta tällainen riippumaton vaikutus arviointi siitä ja tehdä siihen liittyen sitten vielä erillinen, siitä sen pohjalta erillinen ehdotuskin sitten näiden informaatiopalvelujen erillissääntelystä Äh, näinpä ei sitten myöskään liilaista byrokratiaa pääsisi livahtamaan ihmisten kiusaksi. Me, kaikki nämä äh, mark, mark, markkinoiden, äh, markkinoiden pitää olla hyvinkin selkeitä, että sinne sotketaan sitten jo telepalveluihin informaatiopalvelut ja muut hyvin, hyvin helposti, ellei me pidä varamme. Sitten ihan kauniksi lopuksi haluaisin vielä kehua näitä Alden ja EPPn markkinoiden jakautumiseen ja markkinaosuuksien jakamiseen tähtäviä ehdotuksia. Samoin myöskin sitten nämä lisenssoidut kaistaehdotukset sosiaalidemokraattien esittäminä ovat kiinnostavia. Siinä yhteydessä saadaan aika tällaisia radikaaleja keksintöjä tehdyksi Toisin kuin Yhdysvalloissa me emme ole vielä pyrkineetkään Euroopan unionissa tai teknis- teknisiä äh, kriteerejä kognitiivisille radiovastaanottimille kehittää ollenkaan, mikä on sitten tavallaan sulkenut oven innovatiivisilta keksinnöiltä. Meidän kulttuurisektorillahan tästä olisi valtavaa iloa. Me voisimme tällä tavalla luoda pohjaa eh, hyvällä innovaatiolle ja tällaiselle spektakulaariselle uudelle teknologialle, joka sitten tavallaan heittäisi meidät amerikkalaisten ohi rintamaan. Ja pyydänkin muilta poliittisilta ryhmiltä eh, tukea näiden eh, tällaisilla taajuuksien antamisesta lisenssoimattomille toimijoille, että saisimme sitä kautta sitten kenties valjastetuksi tällainen innovatiivisuus, mikä siellä piilee. Kiitos äh, puheenjohtajalle saamastani ajasta ja tulevaisuudessa odotan yhteistyötä kanssanne. La parola... Kiitoksia sitten Chichester, toinen varjoesittelijä. Thank you, Madam Chairman. And, uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Ennen tarkistuksia tämän mietinnön osalta haluaisin muistuttaa, että olen hyvin pettynyt siihen, kuinka epäkohtelias komissio ja komission jäsen ovat olleet. He eivät ole vastanneet suulliseen kysymykseen, josta on parlamentissa keskusteltu, tai siitä siis ei kyllä keskusteltu komission kanssa. Ja sitten kirjallinen kysymys, jonka sen jälkeen toimitin komissiolle. Minusta on aika merkillistä, että mitään vastausta ei ole tullut. Tarkistuksista Haluaisin kiittää esittelijää kaikessa hänen tekemästään työstä. Hän on menestyksekkäästi saanut vähän supistettua tätä tekstiä ja haluaisin tukea häntä näissä tarkistuksissa ja tässä mietinnössä. Kuitenkin meistä tuntuu, että hiukan pitäisi tarkastella radiotaajuuskysymyksiä Meillä on suuria varauksia sen suhteen, että komissio keskittäisi sääntelyä. Kysehän on kansallisesta vastuusta. Tämä ei nyt ole tämän ikävä komission tapa, joten meidän pitäisi hiukan supistaa tekstejä tältä osin. Avoimen internetin osalta täytyy selventää, ehdotusta. Me tuemme esittelijän, äh, Harborin esittämää sanamuotoa, mutta se on hyvin pitkälti samanlainen kuin esittelijän kanta. Ja siinä on ihan pieni ero. Ja sitten verkkovierailutavoitteesta. No ei kukaan halua päästä verkkovierailusta nopeammin eroon kuin minä, siis näistä maksuista. Mutta mielestäni kuitenkin täytyy olla realistisia sen suhteen, mitä voidaan saada aikaan. Mehän nyt olemme saaneet lainsäädännön päätökseen verkkovierailuista ja teollisuus on vielä sopeutumassa siihen. Pilar del Castillo hiljattain hyvin vakuuttavasti kertoi, että miksi 2015 tavoite on erittäin kunnianhimoinen, mutta ei kuitenkaan realistinen – Eli sanoisin vain, että teoriassa se olisi hienoa, mutta käytännössä kyllä tuen esittelijän tavoitepäivämäärä eli vuotta 2016. Kiitos. Kollega Chichester. Kiitoksia. Tässä olivat varjoesittelijöiden puheenvuorot ja sitten muiden puheenvuorot. Ja pitäytykää kolmessa minuutissa, mikäli mahdollista. Ensin Högmark. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Kiitos esittelijälle ja muille puhujille. Kun tarkistuksia katsoo, niitä on aika paljon monesta vinkkelistä. On tärkeää todeta, että meillä on mahdollisuus päästä eteenpäin. Yksi pohdinta, mikä olen viime kuukausina kuullut, että joskus kysytään, onko Eurooppa ajasta jäljessä, ja sitten sanotaan, että Eurooppa ei missään nimessä ole ajasta jäljestä. Minusta tällainen keskustelu on aika joutava harjoitus. Jos Eurooppa on jollakin oli jäljessä ei sitä ole paljon elätämällä meidällä toisissa, koska meidän täytyy joka tapauksessa parantaa. Ja Telekom puolella on valtava merkitys kilpailukyvyn kannalta. Ei silloin kannata sanoa tällä, tällä alueella yhtä hyvä, hyviä kuin muut, kun meidän täytyy parantaa. Asiat kehittyvät seuraavan kymmenen aikana valtavan nopeasti. Jos käy tarkistuksia läpi ja estelen tarkistuksia, ja, jätä kannata lahjalta ja myös paljon yksityiskohdissa. Asioiden testi voi olla pragmaattisia ja päättäväisiä yhtä aikaa. Tässä aikaan enemmän kilpailua ja innovointia markkinoilla saman tien, kun etenemme kohti eurooppalaisia markkinoita. hyvällä ystävälläni kollega Chichesterille. Hänelle voin antaa laajalti tukeni, mutta myös jossakin yksityiskohdissa. Ja totesin, että verkkovierailuun liittyy paradoksi ja asioiden tekemiseen Euroopan tasolla. Jos me vaadimme, että näiden markkinoilla pitää juuri pysyä kansallisena. Sulla olisi voinut tehdä hintaa säätelyn tietä, mutta verkkovierailumaksusta ei pääse. Maksusta pääsee. Mutta kun on 28 eri markkina-aluetta, niin sitä verkko vierailee. Ja markkinat pysyvät pirstoutuneena. Se kannattaa muistaa. Radiotaajuuksien suhteen pitää ottaa askel eteenpäin taajuusohjelmasta tästä tavoitteet. Täytyy myöskin tehdä uudelleen arviointia uusien taajuuksien vapauttamiseksi, strategista syystä kapasiteetin vapauttamiseksi. Ja koska korkea nopeus on tulevaisuuden ratkaisevaa. Nämä sitä on väestämättä keskustella 700 Hz taajuudesta. vai jäsenvaltioissa usein hankalaa, mutta aika ulottuvuutta pitää ajatella. Toisekseen tajuksiin liittyen ehkä pidä käyttää sana harmonisointi, mutta koordinointi ja yhteinen luvan myöntäminen millä mahdollista, jotta löydämme enemmän rajat ratkaisuja, toivottavasti yleiseurooppalaisia ratkaisuja. verkkovierailuihin liittyen sinänsä. Meillä on paradoksi, kun datamäärä kasvaa nopeasti. Kustannukset per kansalainen kasvavat säätelystä riippuen, koska, koska data viirat ovat isommat kuin, kuin mitä me, mistä me pysymme perässä hintojen suhteen. En usko, että hintojen säätely lyhyellä tai pitkällä aikavälillä tehokkain tapa. Tärkeintä on säilyttää markkinat tukkupuolella. Täytyy pakottaa äh, ja mahdollistaa se, että operaattoreilla on päässyt toistensa verkkoihin. Tämä pätee kilpailu kansallisella tasolla ja Euroopan tasolla. Minusta on silmipistävää tämä tärkeä lähtökohta, että jos Euroopan markkinoita nyt tarkastelee. Haasteet tiputtavat verkkoviranomaksuja, niiden eivät vanhat yritykset, vanhat yritykset tuppaavat pysää äh, säätelyn äh, asetuksen hintojen kieppeillä ja haastajat taas tiputtavat hintoja. No, äärimmäisen tärkeää, että haastajat ja kilpailijat pystyvät kilpailemaan kansallisella tasolla ja Euroopan tasolla. Neljänneksi avan internet- ja verkkoneutraalius. Meidän täytyy ymmärtää, että internet kehittyy nopeasti. Meidän täytyy olla varovaisia sen säätelyssä yksi asia täältä pääsy, mutta sisältöä ei pidä säännellä. Ja totesin, että useilla aloilla koordinointi, luvan myöntäminen, täytyy myös miettiä, mitä voimme vahvistaa verkkiä. Ei vain siksi, että meillä on ehdokasen johtoon, vaan siksi, että verkistä sinänsä tulee tärkeämpi toimija pyrkiessämme Euroopan markkinoiden luomisen. Nibler. Kiitos, te Nibler. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan omasta puolestani kiittää esittelijää näistä ehdotuksista, joita on tänään kuullut, ja kaikkina, kaikista niistä muutosesityksistä, jotka vielä varmaan tekevät tästä mietinnöstä entistä paremman. Eh, haluaisin eh, puhua ainoastaan verkkoneutraaliudesta eh, ja muutaman yleishuomen antaa muista asioista. En halua puhua, minä olen se, lukenut ne muutosehdotukset, siellä on kulttuurivaliokunnaltakin muutama ja sieltä on, ovat aika lailla samalla linjalla me omiemme kanssa, että me tarvitsemme tiettyä sellaista neutraaliota niin, että ettemme sitten tule luoneeksi sellaista ensimmäisen ja toisen luokan internettiä. E-, ehkä esitteli komissiokin voisi lyhyesti analysoida tätä tilannetta. Minun mielestä tässä nämä sanamuodot eivät ole kovin kaukana toisistaan. Ja komissiolta sitä kautta e-, e-, tulee hyvä ehdotus. Ja kun luen lehdistä, Saksan lehdistä näistä ehdotuksista, jotkut Äh, on sellaisia, sellaisia mukana, jotka äh, tätä kakkos, kakkos äh, kahden tason nettiä ajavat ja ylläpitää myöskin tätä, näitä sulkettuja verkkoja mukaan. haluan kuitenkin erityisesti painottaa sitä, että tämä telekomsektori kasvaisi ja kehittyisi houkuttelevaksi liiketoimintasektoriksi. Ja haluaisin muistuttaa vielä tästä, että, että me kannatan näitä liiketoimintamalleja internetin käyttöön, mutta, mutta, mutta kuitenkaan sitä ei saa sitten olla tuloksena se, että syntyy paremman luokan nettiä, että karvalakkipuoli me, se eivät varmaankaan se, se, sitä sitten, ää, ettei se toteudu sitten, mitä ainakin saksalaisessa lehdissä nyt on tällaisella kauhuskenaarina levitetty ja kuva, kuvailtu. Ja toinen huomio, jonka tässä yhteydessä haluaisin tehdä, ja se, että mm, saan purkaa vähän sieluni huolta. Että on hyvät kollegat, me, mehän kaikki tiedämme, kai se on monen otteeseen keskusteltu, että että Eurooppa, Euroopan koko IT-teollisuutta ja teollisuutta käsitelleet ja siinä todenneet, että, että tämä alamme pikkuhiljaa liukua yhä, yhä kauemmas Amerikan, Yhdysvaltojen, Kiinan ja Paitella-Korean taakse jälkijunaan aika pitkälle. Ja se, että meidän pitää yllätä pitää kilpailukykyämme Euroopassa tällä sektorilla. Ja nyt kun täytyy tässä katsoa, kun tässä katselen ympärille niin, että näitä esityksiä, muutosesityksiä ja muuta, että, että onko tässä sitten onko tässä todellakin sitten evästä, evästyksiä ja aineks, aineksia meidän ICT-teollisuutemme kilpailukyvyn vahvistamisella ja tilanteen parantamisella, kun siitä sitä ajatellaan, sillä me, me, me siltä osin sitä tietysti koko komission ehdotusta ei pitäisi hyväksyä ollenkaan, koska esimerkiksi äh, telekom yrityksille hyvinkin äh, raskas äh, ja kuluttajan kannalta hyvinkin epähaasteellinen, jos ajatellaan vaikka näitä verkkovilhoiluja, mutta toisaalta siellä on paljon hyvääkin siltä osin tarjolla, mutta muuten joudumme sitä vastustamaan esimerkiksi näiden taajuusten keskittymistä liikaa. Siitä tulee ongelma meille. Kaikki Ericssonit ja Nokiat ja muut on tietty, ja niiden perusteella sitten määritelleet omaa elämisen standardiamme. Ja nyt sitten Nokiakin tästä myytiin noin vain alta pois amerikkalaisille yrittäjille, niin se ei tietenkään oikein lupaavalta vaikuta. Että ajatellaan juuri tätä koko IT-sektoria Euroopassa, jossa on se kysymys sitten infrastruktuurin rakentamisesta, verkkopalvelu, verkkopalvelu palvelusta tai itse laitevalmistuksesta, niin ovat kyllä nyt vaikeuksissa. Nämä olivat nämä yleiset huomiot, mitkä tähän kärkeen halusin todeta. mutta mm, no, omat epäilyni on siltä, siltä osin. Ei minulta sen kummempaa vastausta tietystikään kannata, kannata odottaa, mutta haluan tässä nyt hiukan tuulettaa ajatuksiani. Mutta on tämä hyvä mietintöluonnos toki kaiken kaikkiaan voimme sitten vielä täsmentää täällä valiokunnassa, ja sitten jos komissiosta, komissiolla sitten, komissio sitten kallista korvaa tälle meidän parannuksillemme, niin saadaan siitä ihan hyvä, hyvä ehdotus aikaiseksi, mistä sietää olla sitten ja kiitollinen jatkossa. kollega Zaleski, Kiitos Zaleski. Toivotimme hänet aamulla. Todetullaksi hän ei silloin ollut paikalla, mutta hän on nyt Kolarska-Bobinskan sijainen. Olkaa hyvä. per la parola? <clears throat> Voglio spiegarmi in polacco. Kiitoksia. Z mm, dużym uznaniem... Kiitoksia. Täytyy sanoa, että nyt kun on kuunneltu Pilarin alustusta, siihen liittyy seuraavanlainen filosofia. Yksityiskohdat ovat yksityiskohtia, maailma kehittyy hyvin nopeasti. Ja meidän täytyy myöskin reagoida nopeasti jäsenvaltioissa, komissiossa ja myöskin tuomioistuimissa. Me kaikki haluamme enemmän vapautta, mutta mitä enemmän on vapautta, sitä suuremmat riskit. Kun ajatellaan, miten ihmiset toimivat, ja joskushan näillä asioilla on odottamattomia vaikutuksia, esimerkiksi plagiointi, terrorismi. Eli tällä äsken asiat täytyy muistaa, mutta Tietenkään emme voi vain vetäytyä kaikesta tästä. Meidän täytyy edetä vaiheittain. Chichester totesi, että meidän pitää olla yhtenäisempiä, mutta ei pidä kuitenkaan olla mitään keskitettyä hallintoa. Jonkinlaista sääntelyä tarvitaan, mutta sen pitää pohjautua koordinaatiolle. Sitä tarvitaan EU:ssa. Ja jos nyt sanoisin vielä, että jos katsotaan kulttuuria, kansallista identiteettiä, sellaisia asioita, niin joskus näitä asioita on vaikea ymmärtää, mutta televiestinnän alalla tämä on yksi kysymys, josta täytyy todellakin tehdä yhteistyötä. Täytyy olla varovaisia, koska meidän täytyy varmistaa, että me teemme kaiken yhteisten etujen pohjalta. Ja yhtäältä, no tässä on nyt eräänlainen konflikti. Meillä on valmistajat, palveluntuottajat. He tietysti haluavat tehdä mahdollisimman suuria voittoja, mutta sitten on edullinen pääsy internetiin kaikille kansalaisille. Eli tässä on hiukan ristiriitaa. Jos kaikki voitaisiin hoitaa teknologian puolesta ja olisi turvallinen internetyhteys, niin silloin yritykset ja kaikki muutkin hyötyisivät tästä internetin parempi saatavuus on tärkeää. Itse olen akateemikko, joten kun palasin Kaliforniasta 90-luvulla, kukaan ei oikeastaan tiennyt, mitä internetille pitäisi tehdä tai miten sähköpostia käytetään. Ja nythän tilanne on edennyt teknologisesti hyvinkin ripeästi. Ja meidän on varmistettava, että me hyödynnämme tätä teologiaa, mutta pitää myöskin muistaa riskit, joita internetiin liittyy. Sitä voidaan käyttää koulutukseen. Vaikkapa 14-vuotiaat osaavat jo tehdä kaikenlaista internetissä. Nuoret luovat ryhmiä, he toimivat yhdessä internetissä, mutta tietysti täytyy katsoa, lataavatko he vaikka rikollista sisältöä internetistä. Eli tähän liittyy myöskin tämä valistamisnäkökulma. Kasvuhan on lähes hillitsemätöntä tällä alalla, mutta Euroopassa ei voi keskittyä ainoastaan Eurooppaan. meillä maailmassa ja meidän täytyy tehdä kaikkemme. Meidän täytyy miettiä mahdollisia väärinkäytöksiä ja täytyy varmistaa, että pystymme tekemään yhteiskumppan, työkumppanimme kanssa yhteistyötä. Ja kiitos Pilar vielä tekemästäsi hyvästä työstä. Tässä vaiheessa meillä on nyt hyvä asiakirja. Se on lyhyt, mikä on hyvä, koska silloin ei mene liikaa aikaa sen lukemiseen, mutta se on kuitenkin hyvä. Kiitoksia. Silvia Tika. Kiitos sitten Tikau. Uh, thank you very much. Um... Kiitos kovasti. Miks? Și aș vrea să fac doar uh, câte... Haluaisin esittää muutaman huomion. Olen esittänyt paljon tarkistuksia tähän mietintöön Ja mietinnön tarkoituksen olisi pitänyt olla se, että harmonisoidaan ja yksinkertaistetaan lainsäädäntöä televiestinnän osalta. Ja odottelin pitkään näitä komission ehdotuksia, koska yhtäältä olin jo poistanut nämä verkkovierailumaksut tekstissä ja toivoin, että voisimme todella puhua televiestinnän sisämarkkinoista. Eli halusin todellakin, että nämä verkkoveromaksut voidaan poistaa. Eli että hinnat olisivat sama kuin kotimaan tasolla. Ja sitten komissiosta odottiin myöskin rakenteellisia toimia, joista puhuttiin silloin, kun hyväksyttiin verkkovierailuasetus muutama vuosi sitten. Kaikesta tästä huolimatta Tällä ehdotuksella yritetään ratkaista liian monta ongelmaa. Ja tätä toimintatapaa tulee vielä parantaa. Mielestäni ehdotus ei vielä ole riittävän hyvä monissa kohdissa. Esimerkiksi eurooppalaiset operaattorit Täytyy sanoa, että nyt ole, ei minulla ole mitään operaattoreita vastaan, mutta en kuitenkaan katso, että heitä pitäisi kohdella suotuisammin kuin kansallisia operaattoreita. Eli lainsäädäntöehdotuksesta yritin poistaa ne sanamuodot, joissa todetaan, että eurooppalaiset operaattorit eivät maksa veroa, mutta kansalliset operaattorit maksavat veroa. Jos puhutaan syrjimättömästä kohtelusta, joka täytyy taata Euroopan televiestinnässä, niin sitä tärkeämpää on, ettei luoda puitteita, jotka ovat suotuisampia eurooppalaisia operaattoreita kohtaan. Ja sitten myöskin radiotaajuudet Kuten kollegani sanoivat, jokin aika sitten hyväksyttiin eurooppalainen radiotaajuusohjelma. Meillä on aikataulu, tavoitteet ja aikanaan oli hankala päästä yksimielisyyteen neuvoston kanssa. Kaikkihan tietävät, että jäsenvaltiot katsovat, että radiotaajuudet ovat kansalliseen toimivaltaan kuuluva kysymys. Me kannatamme harmonisointia. Me haluamme uusia innovatiivisia palveluita. Mutta komission lainsäädäntöehdotus oli saatava kyllä tässä mielessä paremmaksi. Ja lopuksi vielä sanon sen, että mitä tulee yleiseen lupamenettelyyn, jälleen kerran Mielestäni parlamentin tarkistuksella voidaan parantaa komission ehdotusta. Me haluamme eurooppalaiset lupamenettelyt yleisesti, mutta kuitenkin mielestäni tekstissä on parantamisen varaa. Ja ehkä kollegani ovat samaa mieltä siitä, että voitaisiin tehdä hyviä, tehdä hyviä kompromissiehdotuksia jolla voidaan parantaa tätä tekstiä. No sitten ehkä vielä voisin lisätä, että tämä on yksi lainsäädäntöaloitteista, joka on tärkeimpiä nyt kun lainsäädäntökausi on lähestymässä loppuaan. Ja niin kuin kaikissa suurissa aloitteissa televiestinnän alalla, tämä on lainsäädäntöteksti, joka koskee kaikkia Euroopan kansalaisia. Vaikka tähän menee aikaa, kun hiomme näitä kompromissitarkistuksia, niin on tärkeää, että meillä on yksinkertainen teksti, jonka avulla saamme digitaaliset sisämarkkinat toteutettua, jotta voimme suojella ennen kaikkea kuluttajien etuja. Kiitos. Kollega Tikau, la parola kollega Girek, prego. Kiitos, ten Girek. Kiitos. En ole käsitellyt näitä kysymyksiä niin yksityiskohtaisesti kuin ehkä pitäisi, mutta nykytilanteessa me työskentelemme EUn raameissa. Ja kun ajatellaan sitten EUn naapurimaita ja Atlantin toisella puolella olevia maita, meidän pitäisi kyetä hyväksymään tällaisia asioita. Ja jos laajakaistaa ajatellaan erityisesti, raja-alueita, EU-rajoja kolmansien maiden kanssa, niin kysyisin kysymykseen, miten kännykät, ja on Puolan Ukrainan rajalla, mitä tapahtuu? Olettaisin, että ukrainalainen operaattori, jota rajalla käyttää, mitä silloin tapahtuu? Vaikka se on myös ukrainalainen, valko-venäläinen, venäläinen operaattori. Kysymys on fysiikasta, joka liittyy fyysiseen verkkoon ja kastanleveyteen. Ja sitten vähän teknologisia kysymyksiä. Me haluamme radiotaajuuksia käyttää paremmin datan ja tiedon siirtoon uusiin teknologioihin teknisen ratkaisun. 2-30 vuotta on ehkä vähän liian pitkä toteuttamisaika. Ehkä voisimme lyhentää tätä aikataulua, jotta voisimme paremmin hyödyttää teknologista innovointia. Ne, niin, että että teknologiaa voitaisiin hyödyntää nopeammalla tahdilla. Tässä kommentteja suhteessa kysymyksiin, joita esitin. Kiitoksia. Tähän päättyivät puheenvuorot ja ennen esittelijää pyytäisin, että Euroopan komission edustaja Uelan puhuisi. Ja hänelle on myöskin esitetty tässä keskustelussa muutamia kysymyksiä. Olkaa hyvä. Thank you very Kiitos puheenjohtaja. Komissio toistaa jo monen kertaan sanomansa. Eli olemme erittäin kiitolliset esittelijälle. Ja nyt sitten on tilaisuus tarjota nämä samat kiitoksen sanat koko valiokunnalle ja jäsenille, jotka ovat todella aktiivisesti ja, ja perinpohjaisesti sitoutuneet tämän asian valmisteluun. me, jos lasketaan kaikki muutosehdotukset yhteen, että e, tässä varmaan tulee, samalla tulee kommentoiduksi sitä eh, eh, ehdotuksen laatua, vaan pikemminkin sitä, miten vakavasti kaikki ot, ot, suhtautuvat siihen, niin siitä tämä suuri määrä lienee todistuksena joulun aika äh, ranskalaisin viivoin vain käsittelemään näitä, mitä yksi, yhtenäisen lupamenettelyyn tulee esittelijän ehdotus äh, näistä lupa, lupamenettelystä ja sen peruuttamisesta äh, osoittavaa, osoittaa äh, sitä, että monet, samaa mitä monet muutkin jäsenet ovat todenneet, että, että tämä asia mielletään tärkeäksi. Ja tässä eh, ehdot on, haluaa ehdottaa erilaista mallia kuin mitä komissiolla oli mielessä. Se on kyllä ihan arvokas panostus, ajatellaan, jos ajatellaan koko ehdotuksen tasapainoa ja kokonaisuutta. Haluaisimme silti vielä kuitenkin säilyttää Euroopan, Euroopalla roolin äh, näiden lupien äh, mahdollisen peruttamisen kyseen tullen. Ja mitä sitten taajuuksiin tulee, olemme äh, myönteisen ilo, ilo, iloisena kirjanneet esittelijän huomiot tässä – me komissiossa kyllä voimme äh, periaatteessa kannattaa äh, niitä muuta joissa pyritään sitten laajuuksia säilyttämään pidempään ja, ja käyttämään laimin, äh, kuitenkin muistaen, että niistä voidaan sitten saada mahdollisimman suuri taloudellinen hyöty irti, jos ajatellaan sitä tulevaa, tulevaa jatko, jatko jatkokehitystäkin sitten mahdollisesti tällä saralla. Aika samalla linjoilla, samoilla linjoilla kuin alkuperäisessä ehdotuksessammekin ollaan. Mitä sitten tulee laajakaistaa ja sitten taas vastaavasti yleisradiolähetysten tasapainoa, siinä on tarpeen menettely, jolla kaistan kaistoja voidaan jakaa sitten tasapuolisemmin ja fiksummin, eikä, eikä siis pelkästään sillä perusteella, että mihin niitä käytetään sitten laajaka tiedon vai mm, yleisradiosignaalin välittämiseen. Varmaankin jatkossa sitten joudumme vähän poliittisestikin näitä asioita enemmän miettimään, sikäli kun ne ovat sitten tässä nykyisessä taikka tulevassa radiotaajuuspolitiikassa myös kiinteinä mukana. Ja lopulta sitten tämä lisenssoimaton taajuus. Itse asiassa näyttäisi vai aiheuttamaan huomattavasti vähemmän vaikeuksia kuin konsanaan kuviteltiin. Ehkä se ei nyt näy meidän ehdotuksessamme niin merkittävästi kuin oli ehkä tarkoitus, mutta jos ajatellaan ehdotuksemme pien, pienkäyttäjiä ja pieniä saajuuskauppoja, niillä on tarkoitus helpoittaa kaikin tavoin elinkeinoelämän toimintaa, jos silloinkin kun lisenssejä ei ole tarpeen eikä mahdollisuutta anoa eikä myöntää. Mitä sitten tähän saatavuuteen tulee, ne muutosesitykset, jotka, joissa pyritään säilyttämään katse pelkästään liike elämäntoimijoissa ovat paikallaan siltä osin, jos se, mitä, ajatella, mitä niin, edustaja Niebler totesi, että jos että etsitään kasvua ja uusia työpaikkoja ja muuta. Kasvuahan tulee muuallakin kuin, tai nimenomaan muualla kuin telekomsektorilla ja ja, äh, ja muuten IT-sektori on hiukan jäänyt jälkijunaan kasvuun muualle keskittynyt, mutta meidän pitäisi sitä kautta tässä tilanteessa, tämän ehdotuksen kautta sitä luoda myöskin tällä sektorilla mahdolliset, mahdollisimman hyvät kasvuedellytykset. Tämä osittainen vastaus Rovan Niblerin huoleen alan tulevaisuudesta. Ja tästä aiheesta, kun nyt puhutaan, niin sanottakoon vielä se, että että meidän pitää ehkä vielä tarkemmin eh, miettiä näiden tarkistusten valossa, että miten voitaisiin eh, nykyiset puitesäännöt eh, ja kansallisten sääntelyiden rooli ympätä sitten tähän näiden mahdollisten parannusten kirjoon. Avoin internet, sitten siitä onhan hyvin, siitähän on hyvin yksinkä, yksityiskohtaisesti äh, käsitelty, sitähän on yksityiskohtaisesti käsitelty IMKO-valiokunnassa jo vastikaan äänestetyssä mietinnössä. Mutta vielä äh, lyhyesti tämän valiokunnan keskusteluun viitaten, että äh, tarvitaan selkeät, selkeät säännöt näille erityispalveluille, sen komissiokin hyväksyy ja ymmärtää. Ja sitten tämä kieltä, kieli, mitä käytetään, olkoon muuta, muuta kuin insinöörikieltä, vaan sellaista lainsäädäntökieltä sitten mieluumminkin, jonka ainakin tuomioistuimet ymmärtävät. Kaiken kaikkiaan täytyy ö, jotenkin saada tehdyksi selväksi, että nämä erityispalvelut ovat aivan eri asia kuin ö, tämä normaali joka pojan internetkäyttö. käyttö näissä puheenvuoroissa tuli niin ikään esille. Kysymys siitä, että, että pitäisikö joku lopullinen lukkoon lyöty lista luvallisista liikenteen harjoittajista olisi hyvä, vai pitäisikö siinä olla sitten jotain joustoa sitten olla mahdollisten haasteiden varalta? Se on kyllä aika hankala. Ja avataanko opisterolle vai kokonaan auki vai mitä? miten ihmiset sitten tai toimijat sitten niistä ovesta ulos ja sisään kulkevat. Pyrimme komissiossa sitten tarjoamaan parhaan mahdollisen apumme ja taitomme ja kykymme esittelijälle ja, ja, ja varjoesittelijälle, kun kompromisseja tästä asiasta hierotaan. Berekistä sitten. Komissio on äh, ehdottomasti sitä samaa mieltä, että Berekin on oltava vahva ja tehokas. Sehän on aivan ehdottoman äh, olennainen perusedellytys sit sille, että, että toiminta jatkossakin tulee olemaan mielekästä. Tulee olemaan entistä tärkeämpää tilanteessa, jossa Berekillä kenties sitten tulee vielä merkittävämpi rooli tämän äh, nykyisen ehdotuksemme perusteella. Verkkovierailut sitten seuraavaksi Niistä sanottakoon, että komission e- ehdotus, jossa on tällainen vaihtoehtoinen toimintamalli, jossa osapuolet voivat sitten omiin, omiin vahvuuksinsa nojata, kenties herättävät vähemmän hankalia kysymyksiä sitten kuin ehdotus, joka joka panisi jonkun definitiivisen katon sitten näille vähittäisverkkovierailumaksuille. maksuille komissio on ihan selvillä vesillä kyllä siitä sen suhteen, että tällaisessa ratkaisussa on otettava huomioon se idea, joka jo nyt on ehdotuksessamme mukana, eli että, että joitain rajoituksia on, on tarpeen kyllä määrätä, jotta koko järjestelmä ei koko ajan hajoa, hajoa käsiin ajatellen erilaisia toimijoita Mainitsin tässä, että, että näissä sisään tulevissa puheluissa on tietty oma vastaanottavissa puheluissa on tietty oma logikansa, josta sitten tietyt maksut on helppo määrätä. Herra Chichesterille pahoittelen, jos olemme viipeellä vastanneet, tai ehkä me ollenkaan hänen kysymyksiinsä. Ymmärrämme ne, ne huolet, jotka ovat olleet äh, pontimena muutamille no, äh, muutosetyksille koskille näitä äh, telekompalveluja, eli että, että on tarpeen luoda tasapuolinen, tasapuoliset toimintaedellytykset kaikille. Ei tässä kuitenkaan tarvitse mitenkään, mitään kirurgisesti itsellä alkaa näitä määritelmiä nyt leikellä mielestämme Anteeksi, että tähän nyt kuitenkin vierähti näin pitkä tovi, mutta aihe on aika laaja. Kiitos näistä kattavista selityksistä ja sitten lopuksi vielä esittelijä Del Castillo. Presidenta. Puheenjohtaja, haluaisin ensinnäkin kiittää kaikkia puheenvuoron käyttäneitä. No pitäisikö tämä olla pidempi vai lyhyempi? No, tässä oli kaikenlaisia aiheita ja tämä johtaa sitten myönteiseen ilmapiiriin ja tämä vahvistaa sen, minkä sanoin alkupuheenvuorossani. Meillä on hyvät mahdollisuudet saada aikaan sopimus ja kantaa vastuumme kaikissa kysymyksissä. Ja voimme vaikuttaa siihen, että tämä komission ehdotus sen jälkeen, kun se on käynyt läpi parlamenttiin prosessin, siitä voi tulla edistysaskel – ja sen jälkeen voidaan kehittää kilpailukykyä Euroopan taloudessa ja voidaan kehittää digitaalisia sisämarkkinoita. No en nyt puutu mihinkään yksittäiseen puheenvuoroon, mutta palaisin vielä asiaan, josta puhuin aluksi. Meillä on nyt hieno mahdollisuus, ja mielestäni, ja olen varma, että me olemme kunnianhimoisia, emmekä katso pelkästään jotain täsmällisiä konkreettisia etuja tietyillä aloilla. Mielestäni on perusteltua, ja kun näitä keskusteluja käydään, niin hyvin usein tulee jotain erityisiä kantoja, etuja, huolenaiheita esille. Mutta vilpittömästi uskon, että kun ajatellaan keskusteluita, joita tässä valiokunnassa on käyty, Itressähän oli kuuleminen, ja meillä oli ryhmässäkin kuuleminen, varmaan muissakin ryhmissä on ollut. Meillä oli kokous teollisuusvaliokunnan tilaamasta vaikutusten arvioinnista, ja sitten oli myöskin analysoitu komission ehdotusta ja omaa mietintöluonnostani. Eli kaikissa näissä keskusteluissa en ole nähnyt enemmän lähentymistä kaikkien alojen osalta, jotka liittyvät tähän kysymykseen tietoteknologiaan ja viestintäteknologiaan. On hyvin suuri kirjo aiheita, jotka liittyvät tähän ehdotukseen. Ja me, jotka olemme olleet mukana näissä kokouksissa, ja kaikki, jotka toimivat tällä alalla, voivat myöskin vahvistaa, että on hyvin paljon samanlaisia kantoja koskien valtaosaa aiheita, joita täällä on käsitelty. BEREC, radiotaajuudet, avoin internet, verkkovierailu, maksut ja niin edelleen. No, jotkut pitävät enemmän joistain asioista toiset toisista, mutta on kuitenkin hyvin paljon samanlaisia kantoja. Ja tämän äärimmäisen myönteistä. No kuten Niebler totesi tietyistä asioista, mitä niistä kirjoitetaan vaikka lehdistössä, niin Angelika suoraan sanoen, no on monia aiheita, joihin pyritään ja jotkut tulevat enemmän esiin lehdissä, toiset vähemmän, mutta se ei koskaan ainoastaan tätä alaa, vaan se koskee myöskin muita aloja. Mutta myöskin, jos ajatellaan ilmastonmuutosta, tai teollisuutta, energiaa, tiettyjä oikeuksia ja vapauksia, erilaisia tulkintoja, niin näissä kysymyksissä on aloja, jotka ovat taipuvaisempia selkeästi esittämään kantansa lehdissä tai sähköpostissa esimerkiksi. Ja toiset sitten toisella tavalla. Tässä tapauksessa, kun ajatellaan internetin luonnetta, niin se on aina sama ja sen pitää olla aina sama. Se on luonteeltaan avoin ja sitä ei mitenkään pidä sulkea, vaan kaikkien on mahduttava internettiin. Ja siellä on mahdollisuuksia kaikille. Internet ei ole eri asia kuin internetin ulkoinen elämä tai internetin ulkoinen talous tai yhteiskunta tai arvot. Se on sama asia erilainen ilmenemä. Se on teknologia, joka mahdollistaa sen tähän. Tämä on ikään kuin mikrokosmos, ekojärjestelmä, joka toistaa sitä, mitä yhteiskunnassa aikaisemmin on rakennettu. Ja sitten siellä keskeisiä elementtejä. Me emme muuta näitä arvoja vain siksi, että olemme internetissä. Emme muuta myöskään taloudellisia arvoja. Me uskomme markkinatalouteen internetissä ja internetin ulkopuolella. Me uskomme mahdollisuuksiin kaikille yksilöille, yrityksille internetin ulkopuolella ja internetissä. Ja ainakin minä uskon, ja varmaan valtaosa meistä, niin meidän täytyy katsoa, miten tämä asia saadaan hoidettua. Tällainen näkemys meillä pitää olla, ja meidän ei pidä asettaa rajoituksia, vaan meillä pitää olla avoin asenne. Ja tähän meidän täytyy nyt keskittyä ja tähän suuntaan liikkua. Ja suoraan sanottuna mielestäni komission tekemä ehdotus osoittaa avointa asennetta ja näkemystä, ja tämä heijastelee arvoja, joita on demokraattisissa liberaalisissa yhteiskunnissa ja markkinataloudessa. Avoimen internetin osalta olen noudattanut komission linjaa. Minusta tuntui, että se oli hyvin tasapainoinen näkemys. Joten mielestäni meillä on suuria mahdollisuuksia päästä sopuun. Ja nyt täytyy selventää, kun ajatellaan vaikka eri järjestelmiä, erikoistuneita palveluita, niin nämä ovat aiheita, jotka pitää nyt selvettää. Mutta meidän täytyy nyt kuitenkin tehdä päätöksiä, ja me emme saa nyt sulkea ovia tulevaisuudelta. Ja tulevaisuuden toimethan liittyvät tiettyisiin päätöksiin, joita tehdään nyt. Tämä on minun kantani. Eikä pidä tehdä mitään eri tavalla kuin tähän asti. Millaisia palveluita siellä on, millaisia sopimuksia. Se, mitä nyt komissio tekee, on se, että se toistaa tekstiä, joka jollain tavalla on jo olemassa ja nyt meillä on tämä teksti, joka on oikeudellisesti sitova. No niin. No nyt tärkeintä on muistaa mahdollisuudet, joita meillä on saada aikaan sopimus. Ja lopuksi haluaisin kiittää apua ja tukea, jota olen tässä asiassa jatkuvasti saanut sihteeristöltä tässä valiokunnassa. En nyt tiedä, miten tämän ilmaisisin. Olen todella ollut tyytyväinen tähän äärimmäiseen ammattimaisuuteen – ja haluan nyt sen ottaa esille ja kiittää teitä he, julkisesti. Kiitos. E kiitoksia. Kaikkea on nyt kuultu. Arvostamme näitä kiitoksia. Kuten sanoimme, äänestys on 24. helmikuuta Strasbourgissa. Kiitoksia Castilloa ja kaikkia varjoesittelyitä, jotka ovat olleet mukana tämän tekstin laatimisessa. Tämä oli hyvin tärkeä aihe. Seuraava kohta esityslistalla edellyttää, että Jesic tulee tänne puheenjohtajapöydän taakse. Toivotamme hänet tervetulleeksi lämpimästi. Kuten tiedätte, Isvan on jo nimetty ehdolle johtajan virkaan yhteistyöelimen hallinnolliseksi johtajaksi. Ja niin kuin menettelyt vaativat, ennen kuin teidät virallisesti nimetään, teidän pitää käydä tässä valiokunnassa. Voitte tehdä täällä lausunnon ja sen jälkeen on sitten kysymyksiä ja kommentteja kollegoilta ja voitte sitten niihin vastata. Eli tervetuloa olen iloinen tästä nimityksestä tähän tärkeään virkaan. Ja nyt sitten pyytäisin, että käytätte puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you very much for the floor. Paljon kiitoksia puheenvuorosta. Parlamentin jäsenet, on minulle suuri kunnia vaihtaa mielipiteitä kanssanne Berkin hallintojohtajan ehdokkaaksi nimettyn henkilön jakaisin johdantokommenttini kahteen osaan, jos sopii. Eh, siis ne, jotka ovat ähdössä, voisitteko lähteä salista pois ja muut voisivat mennä sitten istumaan, jotta vieraamme voi tehdä lausuntona vähän rauhallisemmissa olosuhteissa. Eli nyt nopeasti sitten ulos salista. Would like to introduce myself. Ensiksi esittelisin itseni lyhyesti ja selitän, miksi olin kiinnostunut tästä paikasta ja miksi hain tähän. Ja jälleen hyvin lyhyesti ensiksi johdanto. Oma tausta ja koulutus ja ammattikokemus. Olen unkarilainen Kuten jo todettiin, kasvoin kakkos ää, Unkarissa, Kallis, Unkarissa Tisajoen ää, lähellä. Olen asunut viimeiset viime sivuutta Brysselissä, olen onnellisesti naimisissa. Tyttäreni on ää, keskiasteella, hän on kiinnostunut taiteesta ja laulamisesta ja piirtämisestä, kuvataiteesta ja poikana peskelee ATK ja tietokonekysymyksiä ja keinoälyä. Perheessä on aina koiria. Olen itse sähköinsinööri ja opettaja koulutukseltani. Parin vuoden johtamis kokemuksen jälkeen halusin täydentää taitojani, niin palasin yliopistoon ja sain MBAn. Kun minusta tuli virkamies, opiskelin julkista hallintoa. Ja ennen diplomaatin tehtäviä sortimistutkinnan ulkopolitiikasta ja diplomatiasta. Siinä taustani ää, äh, otin äh, Telekom puolella urani 90-luvun alussa ää, äh, yksityistämisen ja markkinoiden vapautumisen aikana. Kiinnostavaa aikaa. Oli kiinnostavaa nähdä, miten entinen valtion omista, omistama telekom-operaattori koki nämä muutokset, mutta oli kiinnostavaa nähdä myös, miten uudet yritykset toimivat. oli vähän aikaa myös haastajan puolelta. Minusta tuli johtaja paikassa telekom-yrityksessä, sitten muutaman vuoden kuluttua tuli sitten ää, puhelin, kiinteiden puhelinjojen alueella isoin kilpailija. 12 vuotta yksityisellä sektorilla, lähes 10 vuotta johdossa. Opin markkinamekanismin. Ymmärsin myös, mitä osakkeenomistajat ja investoijat ajattelevat, että mitä kuluttajat ja kansalaiset vaativat informaatiopalveluita. Halusin aina virkamieheksi. Ja työskennellä julkisen edun puolesta – se mahdollista, mutta minusta tuli virkamies, osastonjohtaja, joka oli äh, IT-alan säätelystä vastuussa. Noina voisin opin paremmin ymmärtämään politiikan tekijöiden äh, ongelmat IT-teknologian alueella ja ymmärsin myöskin Opin myös ymmärtämään paremmin, miten julkinen hallinto toimii ja opin eroja maiden välillä. Ja seuraava askel on looginen askel unionin tasolla ja Unkarista tuli neuvoston puheenjohtajamaa 2011 ja oli suuri kokemus olla valmistelutöissä samalla alueella. Ja vedin myös yhtä työryhmää neuvostossa tuona aikana. Brysselissä opin ymmärtämään unionin instituutiot perin pohjin. Olin myös syvällä mukana lainsäädännössä sen laatimassa vuodesta 2005. Näin monenlaisia direktiivejä ja astuksia hyväksyttävän noina vuosina myöskin telekomakiin. Ja joukko verkkovierailusäädöksiä, viitatakseni asioihin, jotka tunnette hyvin pari vuotta, miksi olin kiinnostunut Berekin hallintojohtajan toimesta. Tarvitsin tehdä itseäni, koska koen, että opintoni, ammattikokemukseni ja persoonallisuuteni olisivat hyödyksi Berkin toimistolle. Uskon, että tämä sopii minun omaan polkuun, koska se tarjoaa mahdollisuuden toimia ja vaikuttaa asioihin unionin tasolla ja hallintojohtajan tehtävä kuvataan tittelissä hyvin hallinto ja johtaja. Toimiston johtajana johtajan täytyy olla vastuussa resurssien tehokkaasta käytöstä. Kysymys on palvelemisesta, joka sopii minun henkilötyyppiin ja annamme panoksemme kokonaistavoitteeseen, joka on EUn asetusten soveltaminen telekom-säätelyssä. Tämä on Berekin päämissio. Berekin yksityiskohtaisemmat tehtävät ovat asetuksessa hyvin laadittu. Berek-toimisto on olemassa Berekin tueksi. joko ne on astuksessa tai lainsäädännössä määritelty, tämän, niitä ollaan kehittelemässä. Ja EU hyväksy niitä tulevaisuudessa. Tässä suhteessa se on sen kiinnostavaa keskustelua telekom-markkinapaketista. On kiinnostavaa, miten te luotatte yhä enemmän Berkkiin Berkkiin toimistoon myös, joka tukee Berkkiä. hallintojohtajan asemassa olisin sitoutunut siihen, että teen kaikkeni, että toimisto toimii tehokkaasti. Kiitos, että kutsutte minut tänne mielipiteen vaihtoon. Kiitoksia tästä itsen esittelystä. Te kerroitte itsestänne omista asenteistanne. Nyt sitten Del EPPstä saa jälleen puheenvuoron. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin toivottaa Isvanin tervetulleeksi tähän valiokuntaan. Mehän lyhyemmin keskustelimme keskenänne eilen ja sitten jossain vaiheessa tämä nimitys vahvistetaan toivottavasti pian. Hänellähän on näistä asioista pitkää kokemusta. Tämä on hyvin arkaluontoinen hetki. Meillä on asia, joka liittyy televiestinnän sisämarkkinoihin, mutta on muitakin kysymyksiä. Esimerkiksi Berek. Mutta nimenomaan tämä viimeinen kysymys. Tässä valiokunnassa on otettu kantaa sen puolesta, että vahvistetaan ja ylläpidetään yhteistyöelimen roolia televiestinnän alalla, siis verkkiä. Mehän olemme myönteisesti arvioineet Berekin tekemää työtä tänä lyhyenä aikana. Sen jälkeen kun asetus hyväksyttiin tästä elimestä, niin sen työtehtävät ovat lisääntyneet ja monipuolistuneet. Ja pitkälti ollaan samaa mieltä siitä, että Berekillä on toimintavaltuuksia, jotka kehittyvät myönteiseen suuntaan, mutta myöskin Berekin pitäisi saada mm, muita koordinointitehtäviä kontolleen tärkeillä aloilla, jotka vaikuttavat sähköiseen viestintään viestintä- ja informaatioteknologiaan. Tämä profiili sopii erittäin hyvin tähän tehtävään. Ja mielestäni Tämä ansioluettelo on erittäin vaikuttava ja voi vain sanoa, että me toivomme, että sen jälkeen kun tämä nimitys on vahvistettu, niin voimme järjestää vielä kokouksen teidän kanssanne ja voimme edetä monissa kysymyksissä, joissa Berekillä on keskeinen rooli ja jotka jotkut ovat tänään ottaneet esille. Täällähän on jo tullut selkeästi esille tämä kanta. Eli no, siinä kaikki. ja tervetuloa tähän valiokuntaan. Kiitos. Grazie a nome del gruppo. Kiitos sitten SND-ryhmästä Herzog. Kiitos äh, äh, äh, Näyttää olevan minun nimikkopäiväni tänään varmaan kymmenen kerran, kymmenes kerta, kun käytän puheenvuoroa täällä. Nyt on varmaankin hyvästä syystä olen tänne jäänyt ja miksi haluan osallistua tähän keskusteluun. No, Minä haluaisin äh, muutamalla, muutamalla sanalla äh, luonehtia herra Ignacia ja, ja Berekkiä. Niin kauan kuin minä olen parlamentin jäsenenä ollut, me äh, olemme yhteis, yhdessä tätä taivalta taittaneet. Et niinkin jakautuneessa maassa kuin Unkarikin on, hän on kyllä saanut kaikkien tuen taakseen harvassa asiassa äh, Unkarin sosialistinen tai ja konservatiivipuolue olisivat näinkin yhtä mieltä. Nyt puhutaan pelkästään ammattitaidosta ja, ja se poliittisesta sitoutuneisuudesta, joka toistaiseksi on palvellut maan etua pelkästään. Viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana äh, telekompakettia laadittaessa Unkarin puheenjohtajuuskaudella ja sen jälkeenkin – Laslo oli henkilö, jonka puoleen jokainen saattoi kääntyä ja olla varma, että saavat asianmukaisen asiallisen vastauksen. Ja, ka- ja kaikki ovat tästä aivan yhtä, yhtä mieltä. Normaalisti parlamentti tässä grillaisi, grillaisi ehdokasta, mutta, mutta tässä, nyt, tässä nyt täytyy sanoa, että luottamuksemme on rajaton. Äh, seuraavaksi haluaisin äh, muutama, muutaman sanan sanoa itse Berekistä. Berekistähän äskeisessäkin äh, asiakohdassa jo keskusteltiin Berekissä on tietysti parantamisen varaa, niin kuin tämän tyyppisissä virastossa yleensä on. Muistan talousarvion valvontavaliokunnassa, jos, jossa toimin esittelijänä ja varjoesittelijänä eh, virastojen vastuuvapauksia eh, määriteltäessä. Ja voin kollegoille todeta, että, että jokaisella virastolla ensimmäisen viiden vuoden aikana on kovat haasteet, toimeksiantaan parlamentilta, mutta ei ole annettu sen kummempia ohjeita. Neuvosto, neuvosto on määrännyt toimipaikan, mutta siinäpä se. Usein tilat ammottavat tyhjyyttään henkilöstöstä tai toisinpäin. Äh, äh, meillä on kuutisen kymmentä elintä samantyyppisessä tilanteessa. Jokaisella on samat lastentaudit olleet kuin verkilläkin. Tässä täytyy pitää äh, vara, olla, olla, että me ei koko ajan määrittele uudestaan tämän tyyppisten organisaatioiden tehtävää ja toimenkuvaa äh, olemme voineet todeta, että useinkin ensimmäisen viiden vuoden aikana, että ei, että ei toiminta oikein ole vielä huomissaan. Jos herra Ignesillä nyt joku kysymys olisi esitettävä, niin olkoon se seuraava. Miten hän sitten toimisi sitten samantapaisten elinten kanssa yhteistyössä, et, ettei tule uudestaan tarpeettomasti työtä määritellyksi? missä äh, sitten on parantamisen varaa varmaan siinä, siinä suunnassa, että Euroopan kansalaiset saavat parempaa palvelua osakseen ja, ja, ja digitaalipalvelut paremmin käyttöönsä kautta mantereen, mitä tietysti äh, verekin on tuettava ja ajettava. Parlamentti on äh, varmaankin avoin hyvin avoin. Tämä ei varmaankaan ole teidän äh, viimeinen äh, käyntinne täällä, äh, ensimmäinen ehkä. Odotamme teitä tänne aina kun teillä jotain on mielen päällä. Olemme valmiita aina kuuntelemaan. Toivon onnea ja menestystä. Ja olen todella iloinen siitä, että joka tuntee, osaa markkinat, tuntee nykyisen tilanteen ja uudet tulokkaat, on, on, on näinkin vankalta ammattitaidolta tai am, ammattitannon mm, äh, varustettu. Ihan täydellinen mies tähän hommaan, sanoisin minä. Itse äh, la parola. Kiitokset, Todzenowski. Děkuji, paní předsedající. Já... Kiitos, yhtyisin kollegoihini ja sanoisin, että on suuri ilo todeta, että herra Ignetsi vastuu tähän virkaan. Hänen uransa tällä on hyvä kokemus yksityisellä sektorilta. Sektorin toiminnasta. kaukaiset voivat näyttää helpoilta, yksinkertaisilta, mutta todellisuudessa voi olla äh, monimutkaista yhdistää kaikki säännöt, olla yhteydessä kansallisiin säätelijöihin ja kaikkiin toimijoihin. Joten toiv toivotan hänelle parasta menestystä. Kuten on jo todettu, telekom-sektori on dynaaminen, kehittyy nopeasti. Ja kaikkien muutosten havainnoiminenkin on haaste. Lainsäädäntö laahaa usein perässä. Se johtuu asetta monimutkaisuudesta. Usein on vaikea pysyä nopeiden muutosten perässä. Meillä on kysymys yksinkertainen. Miten näette yhteistyön kansallisten säätelyviranomaisten kanssa? Sektorihan on hyvin dynaaminen. Ja eri maissa on hyvin erilainen näkemys säätelystä, joten yhteistyö koordinointi ei voi olla helppoa. Toivotan teille myöskin paljon menestystä tehtävään ne. Informaatioteknologia kehittyy nopeasti ja olen oikein tyytyväinen, että joku teidän kokemuksella astuu näihin uusiin kenkiin. Hyvää onnea. Ja viimeinen kollega on Anders Dotter, ja hän saa heti puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin toivottaisin Ignatsin tervetulleeksi teollisuusvaliokuntaan ja onnittelen häntä tästä ehdokkuudesta hallintojohtajaksi. No, kysymys teille Berekin hallinnollisena johtajana. Vireillä olevat kysymykset, jotka liittyvät televiestintä lainsäädäntöön. Direktiivi 2002-58 EU. Jäsenvaltioiden valtu liittyy kansallisiin sääntelijöihin ja tietosuojavaltuutettuihin. Ja kun olen toiminut nyt Euroopan parlamentissa, olen huomannut, että koordinointi ja yhteistyö tietosuojavaltuutettujen välillä tämän direktiivin piirissä jäsenvaltioissa toimii suhteellisen hyvin. Ja meillä on vähemmän koordinointia kansallisten sääntelijöiden välillä ja vähemmän vuoropuhelua Berekin ja komission välillä koskien eri vastuualueita jotka kuuluvat kansallisille sääntelijöille. Siksi kysyisin, miten te hallinnollisena johtajana toimisitte, jotta voitaisiin edistää koordinointia ja yhteistyötä kansallisten sääntelijöiden välillä, jotta voidaan varmistaa se, että oikealla tavalla sovelletaan eurooppalaista lainsäädäntöä kansalaisten hyväksi. Ja myöskin haluaisin tietää, onko tässä tiessä, työssä mukana sitä, että poistetaan monimutkaisuutta, jota odotetaan tietosuojasääntelyltä, joka ainakin omassa maassani Ruotsissa johtaa lisähämennykseen, kun ajatellaan kansallisten sääntelijöiden toimintavaltuuksia ja millaisia sitten on tietosuojavaltuutetulla. Kiitos. Sono altri interventi, io penso che... Kiitoksia. Te voitte varmaan nyt sitten vastata näihin kysymyksiin ja ehdotuksiin, joita teille on esitetty. Olkaa hyvä. Thank you very much again. And... Kiitos äh, vielä kerran ja äh, kiitoksia kovasti näistä kannustavista, rohkaisevista sanoista, oikein ystävällistä. Äh, olen tyytyväinen siitä, miten arvostatte Berekin toimia viimeksi kuluneen muutaman vuoden aikana – olen kuullut samaa paitsi nyt äsken myöskin aiemmin mietintöä ja aiemmin jo viime vuonna samaa jo asioita keskusta käsiteltäessä. Tästä saan hyvää, hyvän mielen ja hyvän, hyvän luottamuksen tuleviin haasteisiin. Tosanovskin ja Andersrotterin kysymykset ovat samanlaisia keskenään, eli koskien koordinaatiota, yhteistyötä muiden elinten kanssa. Ihan oikein huomautatte, että BEREC on erityisvirasto, Eli, eli se on siinä läheisessä yhteistyössä kansallisten sääntely, sääntelyviranomaisten kanssa. Sen, sen roolihan on olla siinä välittäjänä ja, ja oikoa mutkia eri asiantuntijaryhmien välillä heidän tehdessään yhteistyötä. Eli sillä tavalla myöskin sitten siinä hengessä itse toimistoa tulisi johtaa. Eli tämä on toimiston viraston päätehtävä, niin kuin asetuksessakin on määritelty, niin kuin edustaja Andersotterkin huomautti. Voi, voi luvata ja sit, sitoutua siihen, että Berekin toimisto tulee nimenomaan painottumaan koordinointimekanismien kehittämiseen – jotka siellä näkyvät sitten esimerkiksi meidän kotisivuillamme, millä tavalla asiankirjoja jaetaan, millä tavalla parhaita käytänteitä sitten jaetaan ja millä tavalla niitä, niistä sitten kukin tykönään voi oppia ottaa. Ja ne ovat siellä äh, mukana kai siis tässä meidän tehtävänkuvassamme, tehtävänkuvaluottelossamme. Äh, edustaja Herzogin kysymykseen siitä, millä, millä tavalla voitaisiin äh, muiden virastojen kanssa äh, yhteistyössä toimia, miten, kehu, miten tätä teho, tehoa voitaisiin äh, lisätä ja parantaa. Parhaat käytänteet on, on meillä aika hyvin hoidossa ja siinä tietysti on vielä parantamisenkin varaa. Voimme muidenkin viranomaisten kanssa sitten yhdessä keskustella näiden parhaiten käytänteiden yhteisöstä hyväksikäytöstä ja siitä, miten voisimme kukin tahollamme työtämme paremmin organisoida ja järjestää ja päästä sitten näistä lasten taudeista todellakin irti ja karistaa ne harteiltamme. Ja vielä kauniiksi lopuksi haluaisin kiittää teitä kaikkia siitä, että sain puhua teille ja siitä tuesta, jota täällä olen aistinut Berkin virastoa kohtaan täältä valiokunnasta löytyvän. Ja kuten todettua, jatkossa olen valmis toki jatkuvaan yhteydenpitoon ja yhteistyön kanssa. Kiitoksia. della visita. Kiitoksia tästä vierailusta. Me arvostamme näitä sanoja ja toivotamme teille että menettely päättyy onnekkaasti. Toivotamme hyvää työtä ja varmasti tapaamme vielä usean otteeseen. Kiitos. Abbiamo ancora un punto da affrontare. Meillä on vielä yksi lyhyt kohta esityslistalla. Ympäristövaliokunnasta on tullut lopullinen luonnos joka liittyy takapainottamiseen. Tästähän on moneen kertaan keskusteltu pitkään. Ja valiokuntamme jäsenet menettelyiden mukaan saivat pyynnön laatia tiettyyn päivämäärän mennessä, eli 24. tammikuuta mennessä, mahdolliset huomiot ja vastalauseet, joita heillä on tässä aiheessa. Nyt on meille siis tullut pyyntö kahdeksalta jäseneltä tämän valiokunnan täysjäseniltä ja kahdelta varajäseneltä. Ja siinä menettelyn mukaisesti on pyydetty, että nämä vastalauseet otetaan äänestykseen, joka toimitetaan huomenna. Eli tänään on käy, käydään sitten alustavaa keskustelua huomisesta äänestyksestä. Se toimitetaan hyvin nopeasti. Siihen menee vain pari minuuttia per ryhmä. Ja ensimmäisenä Jordan ja sitten muut ryhmät voivat lyhyesti puhua omista kannoistaan näiden asioiden osalta. Ja lykkäämme sitten huomiseksi muut asiat. Jordan, olkaa hyvä. First I would like to say that I... Kiitos. Ensiksi sanoisin, että en ole yksi allekirjoittajista. Ehdotuksen allekirjoittajia on yhdeksän. He pyysivät minua esittämään heidän kantansa. Luen, mitä he halusivat kunnakin vuonna 2014 2016 huutokaupattavien lupien volyymin vähentäminen ei ole välttämätöntä direktiivin tavoitteiden saavuttamiseksi, joka on vähentää etukäteen määritellyt kasvihuonekaasujen määrä ja kaupajärjestelmä toimii, koska EU on 2020 mennessä vähentämässä kasv- päästöjään. Tähtävänä, että markkinoiden pitäisi antaa eh, signaalit päästöjen vähentämiseksi ilman, että säätelijät kentäkästi vaikuttaisivat hintaan kentäkästi poistamalla ää, päästösertifikaatien määrää, joten toimenpiteet menevät pitemmälle kuin mitä instrumentti pyrkii en allekirjoittanut tätä, mutta olen täysin samaa mieltä, täysin samaa mieltä, että tässä on enemmän kuin yhdeksän meppiä takana. Ja lopesti tarkistin komission 2030 ilmastoehdotuksen, joka tänään ehdotettiin. Ja sen ehdotuksen pohjalta olen ihan varmempi, että takapainottamiseen pitäisi sitä vastalauseensa komissio tekee 2030 suhteen samat virheet kuin tämä 2020 suhteen. Kiitos. Anteeksi, kollega. Firma. se että pääset allekirjoittamaan tätä, mutta jaatte tämän kannan. En näe SDstä ketään, joka haluaa puhua. Fiona Hall, joka on Allesta allekirjoittanut. Um, Kiitos puheenjohtaja. Minusta on tärkeää, että keskitymme siihen, missä tässä, mistä tässä delegoidussa säädöksessä on kysymys oikeastaan. Nyt ei ole se hetki niille, jotka, e, jotka eivät pitäneet sitä aiempaa ehdotusta pysäyttämisen arvoisena. Meillä on en, ensimmäinen ja toinen backloading-ehdotus, jotka 27 jäsenmaata esitteli, se parlamentissa hyväksyttiin ja se ää, äh, sai laajan enemmistön tuekseen. Minusta tämä ei ole validi syy. Arvostan kyllä kollegojen näkemystä, näkemyksiä, mutta että ei delegoitusäädöstä voi sillä perusteella kestää tai estää, kun ei sitä siitä oikein tykkää tai oikein pidä, mitä 2013 komission ehdotuksessa on. Ja ainoa validisyys sen estämiseksi on se, että jos se näyttäisi olemaan enemmän pidemmälle kuin ne, oles, kuin ne puitteet, joiden, joiden sillä komission pitäisi säädösten mukaan toimia. Mutta ei nyt tästä, tässä voi olla kysymys. Ja tässä on neuvostosta ja parlamentista selkeä poliittinen signaali komissiolle ja että komissio nyt pyrkii ää, ää, niitä toimia sitten toteuttaa, mitä tämä poliittinen päätös edellyttää. Ihmiset, jos haluat tietysti jonkinlaisen poliittisen ää, pointin tässä tehdä, kun ne eivät satu tästä sisällöstä tykkäämään, mutta ei se poliittisesti ole kestävä. Kiitos. Finna. Reera Madura. SD-ryhmän puolesta. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Mielestäni tämä, tämä, tämä keskustelu on jo käyty jolle edellisen puhujan kanssa. Asian on, että me kannatimme tätä ehdotusta joten ei ole oikea aika avata keskustelua. Koska tässä avataan keskustelu kyökin oven kautta, kun sitä ehdotuksesta ei alun perin tykätty, joten ryhmäni haluaa vast- hylätä, että ehdotus vastustaa ehdotusta. Hyväksyttäisiin, äänestämme ei. Olemme johdonmukaisia. sd ryhmä kantaa selvä. Chichester. Madam Chairman, well, uh, we're going to be consistent with our previous position too. Kiitos puheenjohtaja. Me pysyttelemme entisillä linjoillamme. Minä sen olin mukana ehdotusta allekirjoittamassa, kannatin sitä. Ja, eh, ja, ja Jordanin perusteluihin yhdyn myöskin, ja niin haluaisin vielä lisätä, että meistä tämä eh, eh, kohtuuton toimenpide, sitä paitsi tarpeeton että komissio tässä tapauksessa taas yrittää tarjota ratkaisua ongelmaan, jota ei ole. Itse asiassa komissio itsekin myöntää, että enti 2020 tavoitteet ovat hyvinkin hanskassa. Tässä on tällaista suhte- kysymys, mutta en tiedä miksei tätä keskustelua voitaisiin nyt uudestaan käynnistää. Demokratiahan mm, tässä yllää. Kai edustaja Haukin on mm, sen, sen kanssa samaa mieltä, vaikka tässä nyt enemmi, enem, enemmistö, enemmistö sen tukona onkin. Ai, te sen sensuuria näköjään. Kiitos puheenjohtaja. Kollega Chichester, sempre. Kiitoksia. Teillä on aina näitä näppäriä lausuntoja. Sitten Hibner. Od samego początku wydawało mi się, że... Kiitoksia. Alusta pitäen minusta tuntui, että päästökauppajärjestelmään puuttuminen ei ollut hyvä ajatus. Nyt olemme aika lähellä hetkeä, jolloin on takapainottamista ja tilanne ei ole kovin hyvä. Ei tämä muuta tietyillä aloilla tilannetta, vaan siitä on haittaa teollisuudelle. Monilla aloillahan siirrytään kauemmas markkinoilta – jos katsotaan vaikka sementtiä, tupakkateollisuutta, ne ovat siirtymässä muihin maihin, Ukrainaan ja valko EUn ulkopuolelle. Tätä ei pidä nähdä liian kunnianhimoisesti. Meillä on nyt takapainottamista ja me tiedämme, että kovin suuri enemmistö ei sitä tukenut. Mutta meidän täytyy tarkkaan miettiä, mitä haluamme saada tällä aikaan. Me emme halua järkyttää koko järjestelmää. Ei kyse ole siitä, että tätä ei pidettäisi yllä. Me tiedämme, että järjestelmä ei toimi kunnolla. Sitä pitää korjata ehkä hyvinkin syvällisesti, ei vain pintapuolisesti ihmisten rauhoittamiseksi jos katsotaan tätä delegoitua säädöstä, niin en usko, että siitä koituu mitään hyvää. Siitä saattaa koitua jopa enemmän haittaa kuin mitä tällä hetkellä on tilanne. Kiitoksia. Vaikka yksi puheenvuoro pitää antaa per ryhmä, niin mieluummin laajennan keskustella kuin rajoitan sitä. Sitten komission edustaja, haluatteko käyttää puheenvuoron? Onko siellä komissiosta joku? Ihan lyhyesti. Kiitos seuraava puheenjohtaja. Ihan lyhyesti. Kiitoksia. Parlamentissa neuvostossa tästä asiasta on keskusteltu. Ja komission täytäntöönpanovaltuuksia on selvitetty ja tästä on keskusteltu intensiivisesti. Parlamentti puolsi näitä lainsäädännöllisiä selvityksiä komission roolista viime kuussa. Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat vastustaa sitä toimia, jos se ylittää komission toimivaltuudet. Me näemme, että päästökauppajärjestelmä on menestyksekäs. Se on johtanut päästöjen vähentymiseen, mutta direktiivin tarkoitus liitteessä yksi on selvä – Kyse on siitä, että saadaan kustannustehokkaita päästövähennyksiä ja katsotaan myöskin vuoden 2020 jälkeiseen aikaan. Eli ei ole oikeudellista perustetta torjua tätä. Ja sisällöstä takapainottaminen on tarpeen, koska kun taloudelliset toimijat tekevät investointipäätöksiä siksi, että tarjonta on liikaa ja hinnat alhaalla siksi, niin vaarana on, että nämä hintasignaalit eivät heijastele kustannuksia, joita tulee ilmastonmuutoksesta pitkällä aikavälillä. Ja tällöin teollisuus joutuu tekemään päätöksiä, jotka lisäävät kustannuksia pitkällä aikavälillä. Kiitos. Bene. Kiitoksia. Kaikki ovat käyttäneet puheenvuoron. Tästä äänestetään huomenna. Valiokunnan kokous päättyy, mutta mutta jatkamme 17.30. Silloin alkaa koordinaattoreiden kokous, jossa Rode toimii puheenjohtajana. Eli huomenna meillä on sitten pitkä äänestysrupeama.